action. Einen schönen guten Morgen. Hyvää huomenta. wegen Handlungen, die einen Verstoß gegen das lettische Gesetz über Käsittelemme parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä. Eli työjärjestyksen mukaisesti tämä on lähetetty oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Ja sitten valiokuntien päätökset artiklan 161 mukaisesti keskiviikkona 11. marraskuuta ilmoitettiin näistä ja en ole saanut pyyntöjä täysistuntoäänestyksiin ja tätä kynnystä ei ole ylitetty. Eli valiokunnat voivat jatkaa neuvotteluitaan. Puhemies on saanut neuvostelun kannan näihin neuvotteluihin. Ja nämä kannat ja lausunnot on saatu myöskin komissiosta ja näistä asioista ilmoitetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa ja parlamentilla on kolme kuukautta aikaa ottaa kantaa tähän asiaan. Ennen kuin avaamme äänestyksen, antaisin Busoille puheenvuoron Tämä liittyy hänen mietintönsä EUn terveysalan toimintaohjelmakaudeksi 2021-2027. Ja me äänestämme tästä ehdotuksesta hetken kuluttua so much, President. I would like first to thank uh, all the colleagues from European Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia jäseniä eilisestä äänestyksestä ja muutosesityksestä, kollegoita, varjoesittelijöitä ja, to- ja toista esittelijää Peter Liiseä. 5,1 miljardia euroa. Eh, tämä ohjelma auttaa meitä tekemään terveydenhoitojärjestelmistä resilienteempiä vastaamaan tilanteisiin ja se myöskin mahdollistaa sen, että saada, saamo, voimme saada aikaan varmuusvaraston, jossa on olennaisia lääkkeitä ja tarvikkeita. Eh, toivottavasti päätämme eh, tämän hankkeen käsittelyn ennen vuoden vaihdetta niin, että se on toiminnassa 2021 alussa. Näin ollen minä haluaisin pyytää, että me pyytäisin, että tämän asian palauttaminen valiokuntaan peruttaisiin. Kiitoksia. Eli tänäinen äänestyskierros alkaa. Äänestettävät kohdat ovat esityslistalla ja äänestys kestää 9.10.15 asti. Ja toimimme äänestyksessä kuten aikaisemminkin. Kaikki äänestykset ovat nimenhuutoäänestyksiä. Ensimmäinen äänestyskielos alkaa ja teillä on äänestysaikaa 10.15 asti. Ja tulokset ilmoitetaan kello 12.45. Kiitos. plus, je vais lui mettre sa bouche. Le, non, oh merde. Test, test, test.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 der präsidentin! meine sehr geehrten damen und herren! hyvät naiset ja herrat hyvät kollegat istunto jatkuu. Seuraavaksi tulosten ilmoittaminen ensimmäiseltä äänestyskierrokselta. Tulokset ovat seuraavat ja ne näkyvät myöskin tuolta kuvaruudulta. Eli loppuäänestykset. Busoin mietintö EUn terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021-2027 hyväksytty. Ja sitten EU-terveysalan toimintaohjelma hyväksytty. Ja sitten Muresaanin ja Tangin mietintö Kestävä Eurooppa-investointiohjelma, miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan. Päätöslauselma hyväksyttiin. Sitten Fernandesin ja Tinalin mietintö ja Invest EU-ohjelma ja sitten tarkistukset. Eli tarkistus 1 CP hyväksytty, tarkistus 6 hylätty, kohta 1 alkuperäinen teksti hyväksytty, alkuperäinen te- äh, tarkistus 7 hylätty, 1 CP hyväksytty, 13 raukeaa, tarkistus 8 hylätty, 18 hylätty, sitten kohta viisi alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa hyväksytty ja toinen osa hyväksytty. Tarkistus 19 ja 20 hylätty. Kohta 1, kohta D, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Sitten tarkistus 1 CP, ensimmäinen osa ja toinen osa kumpikin hyväksytty. ja Sitten tarkistus 1 CP hyväksytty. Tarkistus 21 hylätty. 1 CP Yksi CP hyväksytty, tarkistus 22 hylätty, 23 hyväksytty, 24, 25 hyväksytty, hylätty, Tarkistus 14 hylätty, 26 hylätty. Sitten tarkistus 1 CP hyväksytty. Tarkistus 27 hylätty, tarkistus 4 ja 5 hylätty, tarkistus 28 hylätty. Sitten tarkistus 29 hylätty. 31 ja 32 D hylätty. 36 myöskin hylätty. Sitten tarkistus 1 CP ensimmäinen osa, toinen osa ja kolmas osa hyväksytty. Tarkistus 15 ja tarkistus 2 hylätty. Sitten tarkistus 1 CP hyväksytty. Tarkistus 9. Tarkistus 3, 16 ja 10 hylätty. Sitten johdatuskappale 24, 1 CP, ensimmäinen, toinen, kolmas osa hyväksytty. Sitten 1 CP, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Sitten tarkistus 11, hylätty. Tarkistus 1 CP hyväksytty. Tarkistus 12 hylätty. Sitten COVID-19 toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon. Tarkistus 8 hylätty kaksi hylätty, 18 hyväksytty, 9 hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 11, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Kohta 12 alkuperäinen teksti hyväksytty. Sitten kohta 14 ensimmäinen osa ja toinen osa hyväksytty. Sitten tarkistus 19 hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 15 raukeaa. Sitten tarkistus 10 hylätty. 16 hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 16 hyväksytty. Sitten Sitten kohta 19 ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Kohta 20 ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Tarkistukset 11 ja 12 hylätty. Sitten luettelukosa 7 hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti, luetelma kohta 9 hyväksytty, luetelma kohta 12 hyväksytty, luetelma kohta 13 hyväksytty, luetelma kohta 14 hyväksytty, luetelma kohta 15 hyväksytty, luetelma kohta 23 hyväksytty, 29, 30 ja 31 hyväksytty. Sitten tarkistus 1 hylätty, tarkistus 3 hylätty. Johdatusakappale D, tarkistus 13 hylätty. Sitten ensimmäinen ja toinen osa johdatusakappaleesta F hyväksytty, tarkistus 4 hyväksytty. Ja sitten johdantokappale T raukeaa. Sitten johdantokappale AA, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Tarkistus 14 hylätty. Tarkistus 5 hylätty. Alkuperäinen teksti, johdantokappale AB, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Ja sitten tarkistus 6 hylätty. Tarkistus 15 hylätty. Alkuperäinen teksti, johdatusosakappale AD, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. AE, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Tarkistus 17 hyväksytty. Eli alkuperäinen teksti, AF raukeaa. Sitten tarkistus 7 hylätty. Eli tässä olivat ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset. Ja istunto keskeytyy kello 14 asti. Ja kello 14 käynnistämme toisen äänestyskierroksen. Kiitokset ja hyvää ruokahalua.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 Ennen kuin aloitamme tämän toisen äänestyskierroksen tänään, haluaisin antaa puheenvuoron artiklan 59.4 mukaisesti edustaja Jose Fernandesille aiheena on toimielinten välisten neuvottelujen aloittaminen hänen mietintönsä Invest EU. Edustaja Fernandes, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Kuten totesin ja työjärjestyksen mukaisesti tämän mietin tämän tärkeän asian esittelijänä, jossa mukana on myös toinen esittelijä Tinalji, haluaisin pyytää, että tämä asia, joka koskee Invest EUta, lähetettäisiin takaisin Ekon ja budjettivaliokuntiin, jotta voisimme aloittaa toinen väliset neuvottelut. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin tervehtiä esittelijöitä heidän hyvästä työstä. Tämä pyyntö alistetaan äänestykselle sen jälkeen, kun komission ehdotus on esitelty. Annan nyt haluaisin aloittaa toisen äänestyskierroksen tänään. Äänestämme aiheista, jotka ovat esityslistallamme. Äänestys aika on kello 14-15.15. Kuten tiedätte, äänestys hoidetaan saman menettelyn mukaisesti kuin aikaisemmilla äänestyskierroksilla ja istuntojaksoilla – kaikki äänestykset ovat nimenhuuto äänestyksiä. Julistan siis avatuksi tämän tämänpäiväisen toisen äänestyskierroksen ja voitte äänestää kello 15.15 .15 asti. Toisen äänestyskierron tulokset ilmoitetaan kello 17.30. Istunto on keskeytetty. Mensch. Die Sitzung ist wieder aufge... Jatkamme istuntoa. Toisten äänestyksien tulokset ilmoitetaan seuraavaksi. Ensin kollegan Fernandes ja Tinali mietintö Invest EU-ohjelma. Komission ehdotus näin muutettuna hyväksytty. Toinen mietintö Fernandes Tinagli investeo ohjelmasta Palauttaminen valiokuntaan tämäkin on hyväksytty ja päätöslauselma, joka koskee COVID-19 toimenpiteiden vaikutusta demokratian perusoikeuksien ja oikeusvaltion päätöslauselma kokonaisuudessaan on myös hyväksytty. 11., 12. ja 13. marraskuuta istuntojen pöytäkirjat esitetään hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Jos vastalauseita ei ole, niin välitän eteenpäin päätöslauselmissa mainittuille tahoille hyväksytyt tekstit. Istunto, jakso keskeytetään. Kiitän kaikkia osallistuneita ja eri yksiköitä myös ymmärryksestä tätä tilannetta kohtaan, joka ei ole kenellekään helppo. Mukava viikonloppu, istunto päättyy.